julkilausumat aiheena asianajajien valvonta EU:ssa. Ja annan jälleen puheenvuoron Kalina Lukashevikalle neuvoston nimissä. Uh, uh, Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, neuvostoa on pyydetty puhumaan tästä asianajajien valvontakysymyksestä Euroopan unionissa. Ymmärrämme, että syy, suullinen kysymys on esitetty tästä aiheesta edustaja Sargentinin puolesta, joka viittasi kansallisen, erään jäsenvaltion kansallisen viraston suorittamasta salakuuntelusta. Haluaisin huomauttaa, että neuvoston puheenjohtajavaltio ei ole siinä asemassa, että se voisi kommentoida tällaisia syytteitä, että jäsenvaltion salaiset palvelut suorittaisivat asianajajien ja näiden jäsenten valvontaa tai kuuntelua. Lissabonin sopimuksen mukaisesti lain ja järjestyksen valvonta, erityisesti sisäisen turvallisuuden turvaaminen, ovat jäsenvaltioille kuuluvaa toimialaa. Neuvosto ei sen, siitä syystä ole saanut tietoja mistään tällaisista valvontatoimista, joita olisivat suorittaneet kansalliset viranomaiset tai ministerit tai osastot, jotka ovat vastuussa kansallisesta turvallisuudesta. Haluaisin huomauttaa, että henkilötietojen kerääminen ja käsittely kyseisissä kansallisissa tiedustelupalveluissa ei ole EUn lainsäädännön alaista toimintaa. 95 vuoden tietosuojadirektiivi ja 2008 vuoden puitepäätöstieto tietosuojasta ovat, eivät ole sovellettavissa tähän. Tietosuojaehdotus, jonka komissio, tietosuojadirektiiviehdotus, jonka komissio on tehnyt joka, ja joka koskee ää, rikollisten ää, tai rikosyhteisen asettujen suoje, suojelen, mistä toteaa, että se nimenomaisesti ei koske henkilötietojen käsittelyä sellaisissa toimissa, jotka liittyvät kansallisen turvallisuuden takaamiseen. Ja samasta syystä puheenjohtajavaltio ei pysty ilmaisemaan kantaansa siitä, että onko nämä väitetyt toimet eh, ihmisoikeusperuskirjan mukaisia. Asian ajajan oikeuden takaava direktiivi toteaa, että jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden on kunnioitettava asianajajien tai ja syytettyjen tai epäiltyjen henkilöiden välistä viestintää ja asianajajien käyttö on taattava. Koko direktiivi on tulosta siitä työstä, tai, tai kansalliset tiedustelupalvelut esimerkiksi tekevät työtä kansallisen turvallisuuden takaamiseksi perustamissopimusten sopimuksia samalla noudattaen. Kiitoksia. Sitten Jurova komission nimissä, olkaa hyvä. Honorable members, the... Hyvät jäsenet, komissio on hyvin huolissaan mediassa esiintyneistä raporteista siitä, että kansalliset tiedustelupalvelut kuuntelevat salaa asianajajien ja heidän päämiestensä keskusteluja. Artikla 7 tässä direktiivissä oikeudesta käyttää avustajaa takaa tämän viestinnän luottamuksellisuuden ja EUn perusoikeuskirjan artiklat 6, 47 ja 48 pätevät myös tässä, mutta pitää huomauttaa, että tämä perusoikeuskirja pätee ainoastaan tapauksissa, joissa sovelletaan Äh, EUn lainsäädäntöä. Tällaiset asiat ovat, kansallis, äh, ovat jäsenvaltioiden toimivallassa ja jos tiedustelupalvelut kuuntelevat ihmisiä kansallisen turvallisuuden perusteella, silloin EU-lainsäädäntöä ei, äh, ei panna täytäntöön juuri näissä tapauksissa. Ne jäsenvaltiot, jotka pyrkivät hyödyntämään tuomioistuimen tekemiä poikkeuspäätöksiä, niiden täytyy todistaa, että ne tekevät näin kansalliseen turvallisuuteen liittyvin syin. Meillä on olemassa lainsäädäntöä, joka turvaa perusoikeudet ja myös viestinnän luottamuksellisuuden. Komissio tähtää tässä korkeatasoiseen suojaan kaikkein oikeudenkäynteihin liittyvässä viestinnässä. Vuodesta 2008 olemme edenneet tähän suuntaan hyvää vauhtia. Kolme direktiiviä on hyväksytty. Ensinnäkin vuoden 2010 direktiivi tulkin, ja, tulkin käytöstä oikeudenkäynneissä ja sitten viimeksi on hyväksytty tämä direktiivi oikeudesta käyttää avustajaa. Tätä direktiiviä on pantava täytäntöön jäsenvaltioissa vuoden 2016 lokakuuhun mennessä ja komissio valvoo huolellisesti, että tämä prosessi myös toteutuu. Artikloissa sanotaan, että Kaikenlaisten turvallisuuspalveluiden on kunnioitettava epäillyn tai syytetyn ja hänen avustajansa välisen yhteydenpidon luottamuksellisuutta – tässä on kuitenkin korostettava sitä, että direktiivi keskittyy epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ja tästä syystä johdantosan kappaleissa todetaan, että luottamuksellisuus pätee ainoastaan viestintään, jota käydään epäilyn ja syytetyn ja hänen avustajansa välillä. Se ei päde niihin asianajajiin tai avustajiin, jotka ovat mukana näissä epäillyn tai syytetyn väitetyissä rikollisissa toimissa. Kiitos. Merci, madame. Nous commençons donc le tour. Kiitoksia. Ja sitten ensimmäisenä Lenars, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, de... Kiitoksia, puhemies. Suhteet asianajan ja päämiesten välillä ovat erikoiset. Ja viestintä on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset luottavat oikeusvaltion. Ja tämä on tärkeä osa myöskin demokratiaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, Meidän täytyy saada lisätietoja tästä aiheesta, kun ajatellaan vaikka keskusteluita asianajan ja päämiehen välillä ne voivat toteutua ainoastaan poikkeustapauksissa tai silloin, kun on riittävästi takeita. Ja että kyseessä on todellakin kansallisen turvallisuuden etu, että se on todistettu. Ainoastaan näissä tapauksissa voidaan kerätä näitä tietoja, koska silloin voidaan taata kansalaisten turvallisuus. Eli nyt mietin, mikä on tämän keskustelun tavoite? Komissio ja neuvosto sanoivat, että kyse on asiasta, josta jäsenvaltiot päättävät. Eli meillä on nyt kanta, joka on esitelty Alankomaissa tästä kysymyksestä. Eli ministerit tehkö työnsä kansallisen turvallisuuden osalta. Lopes Aguilar ehti juuri paikalleen, eli teillä on nyt kaksi minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissio, komission jäsen. Vaikuttaa siltä, että tämä keskustelu on vähän suppeampi, kun ajatellaan suuria asioita, joista parlamentti pitää huolta, mutta se ei pidä paikkaansa, koska tämä on tärkeä keskustelu. Täällä puhutaan valvonnasta, asianajajien valvonnasta EU-ssa, erityisesti Alankomaissa. Sehän on yksi EUn perustajavaltioita, mutta nyt puhutaan kuitenkin vapauksista, oikeuksista, uhista, joita meillä on. Ja totta kai meidän täytyy taata oikeus asianajajan. Tämä ei koske pelkästään Alankomaita, vaan kaikkia EUn jäsenvaltioita. Nyt puhutaan siis eurooppalaisesta sivilisaatiosta, joka on nyt uhattuna – kun on tällaista valvontavaa, valvontaa ja vakoilua. Tässä on mukana turvallisuusyksiköitä, tiedustelupalveluita, ja siellä kuvitellaan, että teknologian avulla voidaan tehdä mitä tahansa, koska se on mahdollista. Mutta meidän täytyy sanoa, että näin ei ole. Me estämme sen. Meillä on Euroopan perusoikeuskirja, meillä on Lissabonin sopimus ja myöskin oikeudet, joita parlamentilla on perusoikeuskysymyksissä. Meidän täytyy rangaista niitä, jotka tekevät vakavia rajat ylittäviä rikoksia. Meidän täytyy taata oikeus asianajajaan, joka on täysin riippumaton kaikissa prosessin vaiheissa, myöskin poliisitutkimusvaiheessa. Eli nyt puhutaan siitä, että kun puhutaan parlamentin valvonnasta, niin Euroopan parlamentilla on pyydettävä, että komissio selvittää tätä asiaa, jotta voidaan nyt saada tietoa, mitä on tapahtunut ja että me saamme aikaan sellaista lainsäädäntöä, joka ei mahdollista tätä enää tulevaisuudessa. Tämä on parlamentin sitoumus. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Vick... Kiitoksia sitten Wikström, kaksi minuuttia. Madame la Présidente. Kiitos, puhemies. Eurooppalaiset valtiot ovat oikeusvaltioita ja eräs niiden peruspilareista on oikeus luottamukselliseen viestintään oman avustajan kanssa. Valtioita sitovat myös perusoikeuskirja ja muut ihmisoikeussäädökset. Jos salaiset palvelut kuuntelevat keskusteluja syytettyjen ja avustajien välillä, silloin kyseessä on selvästi näiden oikeuksien vastainen rikkomus. Ja minusta tämä on asia, jota ei voi millään hyväksyä. Tätä Bracken toimistoa on kuunneltu tai valvottu Alankomaiden salaisen palvelun toimesta ja samantyyppisiä esimerkkejä löytyy muistakin jäsenvaltioista. Minä haluaisin vastauksen komissiolta ja neuvostolta. Onko komission ja neuvoston mielestä tällainen laiton vakoilu, onko se perusoikeuskirjan mukaista, noudatetaanko tässä ylipäänsä lakeja, joita meillä on. Ja jos tämä toiminta kerran sitten toteutetaan kansallisen turvallisuuden nimissä, niin silloin haluaisin tietää, miten määritellään kansallinen turvallisuus. Tarkoittaako se sitä, että Euroopan unionin kansalaiset ovat tietyissä tilanteissa ilman minkään valtakunnan oikeuksia? Haluaisin kysyä, minkälaisiin toimiin neuvosto ja komissio aikovat tässä ryhtyä taatakseen sen, että luottamuksellinen viestintä todella säilyy luottamuksellisena epäiltyjen ja syytettyjen ja avustajien välillä ja minkälaisiin konkreettisiin toimiin ne ovat ryhtymässä ja mikä olisi luotettava määritelmä kansalliselle turvallisuudelle. Sitten horisti about puolitoista minuuttia. Gracias, president. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin puhua oman maani tilanteesta, eli Paskimaan tilanteesta. Poliisio pidätti eilen 16 ihmistä, kaksi oli asianajaja, jotka puolustavat paskipoliittisia vankeja. 35 vasemmisto jäsentä tuomittiin eilen poliittisesta työstään, ja tämä operaatio tapahtui kaksi päivää sen jälkeen, kun 80 000 ihmistä Bilboassa halusivat muutoksia rikoslainsäädännön täytäntöönpanoon, mitä tulee vankien tilaisuuteen, ja poliisi vei varoja AY-liikkeestä, jotka oli kerätty mielenosoittajilta. Tämä on poliittinen operaatio ja nämä henkilöt on pidätetty siksi, että he ovat suojelleet ja puolustaneet näitä vankeja. Tämä on rauhanvastaista ja ei ole mahdollista, että jäsenvaltiossa rikotaan perusoikeuksia myöskin oikeutta asianajan rankaisematta jäsenvaltiossa ei hyväksytä yhteisön toimintatapoja ja siellä on kaksinkertaiset rangaistukset ja tämä ei ole oikeutta tämän kostoa. Jos tämä tapahtuisi jossain muualla, niin silloin tämä olisi valtava skandaali ja parlamentti kävisi kirjallisesti keskustelua tästä. Kyse on oikeuksista, onko kyse demokratiosta, ei. Espanja osoittaa, että näin ei ole. Se on yhä kauempana siitä, minkä pitäisi olla oikeusvaltio ja EUn ja Espanjan pitää nyt toimia päättäväisesti, jotta tämä tilanne saadaan päätökseen rauhanomaisesti. Kiitoksia teiltä. Loppui nyt puheaika. Puheaika loppui. Seuraavaksi Sargentini, yksi minuutti 30 sekuntia. Dank u, voorzitter. Europeanen rekenen op een eerlijke overheid. Kiitos, puhemies. Meidän kansalaistemme on pystyttävä luottamaan viranomaisiin, mutta tällaiset skandaalit todella heikentävät tuota luottamusta. Tiedustelupalvelut nähtävästi voivat kuunnella pitkiäkin aikoja asianajajia ja heidän asiakkaitaan. Ja Tämä on ihan käsittämätöntä. Ja näin on käynyt vielä suuressa jäsenvaltiossa, kuten Alankomaissa. Tätä Prakendolivera-toimistoa on kuunneltu. Salainen palvelu on tätä kuuntelua harjoittanut ja tätä luottamuksellisuutta on rikottu. Viestintä on luottamuksellista muun muassa lääkärin ja potilaan välillä. Meillä on direktiivi oikeudesta käyttää avustajaa ja siinä artikla 4 takaa viestinnän luottamuksellisuuden. Ja tässä direktiivissä taataan myös oikeus tasapuoliseen prosessiin ja tässä nyt Jourovan ja Timmermansin pitäisi pureutua tähän asiaan. He tietävät nämä asiat vallan hyvin. Oletteko olleet yhteydessä Alankomaiden viranomaisiin ja sanoneet, että luottamuksellisuutta on kunnioitettava. Kiitos, Telfos. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Toistan nyt itseäni, mutta on kuitenkin totta se, että suhde asianajan ja päämiehen välillä pohjautuu luottamukseen. Ja nämä ammattisalaisuudet on suojattu myöskin perustuslaissa. Tämä ei koske ainoastaan asianajia, vaan myöskin toimittajia ja lääkäreitä. Ja tämä on tärkeä osa demokratiaa ja näin myöskin kaikkia jäsenvaltioita EU:ssa. Poliitikkoina EU:ssa velvollisuutemme on ylläpitää tätä pilaria ja varmistaa sen toiminta, mutta kuitenkin minusta tuntuu, että tässä kyse on yksittäistapauksesta, joka turvallisuuskysymyksissä on hyvin keskeinen. Ja tässä erityistapauksessa katson, että tässä on nyt EU-tasolla ainoastaan rajallista toimintavaltaa. Se täytyy panna merkille, koska kyse on turvallisuuskysymyksistä. Ja kuten sanottiin, maan sisäinen turvallisuus ensi on jäsenvaltion vastuulla. Neuvosto ei voi mitään tällaisia mahdollisia luottamuksellisuusrikkomiksia vastaan jäsenvaltioissa. Ja asiasta vastuussa ovat oikeusministeriö Alankomaissa. Ja mielestäni Alankomaat on riittävän demokraattinen, jotta asiaa voidaan tutkia, eikä kyse ole mistään poliisivaltiosta. Merci. Kiitoksia ja seuraavaksi Albrecht, yksi minuutti. Thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia puhemies. Minusta meidän pitäisi puhua tässä kahdesta asiasta. Ensinnäkin tämä ei ole ensimmäinen kerta, kuin jäsenvaltio piilottelee niin sanotun poikkeuslausekkeen takana, joka koskee kansallista turvallisuutta. Olemme kuulleet brittiläisestä tiedustelupalvelusta, joka on tuhonnut lehtimiesten tietoja ja sitten olemme kuulleet myös tapauksista, jossa on valvottu asianajajia kansalliseen turva- turvallisuuteen ver- vedoten ja on korkea aika mielestäni, että komissio tutkii asiaa ja pyytää tuomioistuimelta selvää määritelmää kansallisen turva- turvallisuuden käsittelyyn. käsitteelle. Me tarvitsemme tämän käsitteen. Kansa, jäsenvaltiot eivät halua sitä tehdä, mutta me tarvitsemme sen ja komission täytyy saada se aikaiseksi. Ja toiseksi täytyy kysyä, mitä asianajajien ja journalistien valvonta on. Tässä tapauksessa, kun kyse on asianajajista, niin täytyy sanoa näiden iskujen jälkeen, jotka tapahtuivat viime viikolla, niin puhutaan tällaista, tällaista, tällaisista sattumanvaraisista kaikkien ammattiryhmään kuuluvien pidättämisistä. Eli meidän on keskusteltava tästä asiasta. Täällä on vielä kolme nimeä listalla ja jokainen saa minuutin. Ensimmäisenä Polchak. Pani místopředsedkyně, je mi trochu že jsem... Kiitoksia, puhemies. Olen pahoillani siitä, etten pystynyt puhumaan näistä kiintiöistä, mutta nyt minulla on mahdollisuus. Komission jäsen puhui artikloista perusoikeuskirjassa, joissa selkeästi todetaan, että Euroopan lainsäädännössä käsitellään tätä käsitettä, mutta kyse on siitä, voiko EU toimia jäsenvaltioiden suhteen, jotka ovat vastuussa tämän politiikan siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Eli jos jäsenvaltio rikkoo näitä sääntöjä, niin kuka voi pakottaa sen noudattamaan perusoikeuskirjaa. Ja kuka voi sitten määrätä sille rangaistuksia? Tätä täytyy miettiä, koska vastavuoroinen luottamus asianajajan ja päämiehen välillä on asia, jota koskaan ei saa rikkoa. Miten? Anderson, yksi minuutti. The right of privilege and protection of personal information henkilötietojen suojaa uhataan monilla eri alueilla. Baski poliittisia vankeja edustavia asianajajia koskevia tietoja äh, on otettu laittomasti haltuun. Kaikilla on oikeus avustajaan ja asianajajien on pystyttävä hoitamaan oma työnsä ilman valtioiden sekaantumista asiaan. Irlannissa valitettavasti tiedämme, mitä voi tapahtua, kun valtio yrittää estää ihmisoikeusasianajajia tekemästä työtään. Pat Föneken ja Louis Mary Nelson toimivat asianajajina ja valtio puuttui heidän toimintaansa täysin laittomasti ja tämä on hyvä esimerkki tällaisista tapauksista. Kiitos sitten vielä Korrao, yksi minuutti. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puhemies. Niin, minä en ole samaa mieltä Lendersin kanssa, kun hän sanoi, että kun puhutaan suullisesta kysymyksestä ja keskustellaan siitä, että se ei ole tärkeää. Minä olen sitä mieltä, että, jon, että aihe, jonka Sargentini otti esille, on äärimmäisen tärkeä, koska minä en haluaisi, että kansallisen turvallisuuden nimissä päädyttäisiin poliisivaltioksi ja sen nimissä voitaisiin polkea perusoikeuksia, esimerkiksi salas, salassapitovelvollisuutta, oikeutta asianajajaan, oikeusvaltioon ja niin edespäin. Täytyy ymmärtää, että nämä ovat sellaisia oikeuksia, joiden aikansaamiseksi on taisteltu paljon, on mennyt paljon aikaiseksi. On, olemassa sellai, on oltava sellaisia proseduureja, jotka ovat varmoja, joita ei voida äh, rikkoa. 2000 2000-luvulla nämä on jo säännetty. Ja Hollannin tapaus voi tapahtua missä tahansa, tahansa päin Eurooppaa ja sen takia on tärkeää, että komissio ottaa kantaa myöskin jäsenvaltioiden toimintaa tässä aiheessa. Nous revenons, Madame Jourova. Sitten vielä komission jäsen Jurova, olkaa hyvä. Uh, ladies and gentlemen. Uh, Hyvät naiset ja herrat, olen samaa mieltä siitä, että tämä on vakava ongelma, mutta toistan vielä, että tässä vaiheessa kyse on jäsenvaltioiden toimivaltuudesta. Siellä laaditaan säännöt tämän valvonnan suhteen, jonka sitten toteuttaa kansalliset turvallisuusyksiköt. Tällä hetkellä Euroopan komissio on valmis valvomaan direktiivin täytäntöönpanoa koskien oikeutta asianajajaan. Kuten jo sanoin, siinähän puhutaan tästä luottamuksellisuuden tärkeydestä, kun kyse on epäilyistä tai syytetyistä. Eli tämä nyt on tämänhetkinen tilanne. Ja joka tapauksessa komissio seuraa tarkkaan tilanteen kehittymistä tällä saralla Euroopan ja kansallisella tasolla koskien myöskin tärkeitä tapauksia, joita on vireillä Euroopan tuomioistuimessa ja ihmisoikeustuomioistuimessa. Kiitos. Merci, madame. Et enfin pour Ja lopuksi vielä Kalina Lukasevica neuvoston nimissä, olkaa hyvä. Madame President, honorable member. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Olen kiitollinen niistä kommenteista, joita jäsenet tässä esittivät tämän keskustelun kuluessa. Minä pyrin takaamaan sen, että neuvosto tietää, mistä täällä on tänään puhuttu, Kuten alussa sanoin, neuvosto ei ole keskustellut tästä nimenomaisesta aiheesta, eikä sillä ole mitään virallista kantaa tähän niistä syistä, jotka jo aiemmin mainitsin. Jäsenvaltiot voivat itse luoda sääntönsä, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuteen. Hyvät jäsenet, kiitän tästä keskustelusta. Merci, Kiitoksia.